on valittu Ranskan parlamentin jäseneksi ja työjärjestyksen mukaiseksi heidän paikkansa ovat vapautuneet 19. kesäkuuta 2017 lähtien. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet että Christelle Chevalier ja äh, Marie-Pierre Vieux tulevat äh, Marie Le Penin ja Jean-Luc Mélenchonin tilalle 19. kesäkuuta lähtien. Toivotan uudet kollegat tervetulleeksi. Ja äh, Christelle Chevalierilla ja Marie-Pierre Vieuxllä on kaikki äh, oikeudet, mitä